we are four member states, but we... Jos meillä on neljä jäsenvaltiota, puhumme yhdellä äänellä, se olisi parempi kuin, että meillä olisi tässä sekavuutta ja siinä mielessä hajanaisuutta. Se on totta ja se osoittaa, että jos haluamme olla roolissa globalisoituneessa maailmassa, meidän täytyy puhua yhdellä äänellä. Se on yksinkertaista. Yksi kysymys vielä. Selvä. Sitten uudestaan Hedemansin. Danke, Herr Vorsitzender. Sie dürfen mich auch mit Kiitoksia. Voitte kyllä kutsua minua myöskin sosialistiksi, jos haluatte. Eli puhun nyt saksaa, englantiakin kyllä osaan, mutta olen Itävallasta, eli puhun nyt saksaa. Kaksi kysymystä. Ensinnäkin, mitä tulee tähän 27 menettelyyn. Aikaisemmin tähän liittyi menettelyitä rahoituskriisin aikana esimerkiksi miten, näit, miten tilipäätökset tehdään erityisyrityksessä. Tämä varjopankkijärjestelmä oli ongelmallinen ja haluaisin tiedä, mikä on teidän näkemyksenne EFRAGin osalta, näiden ongelmien osalta, mitä aiotte hoitaa ne. Ja tässä yhteydessä ihan yleisesti haluaisin kysyä, millaisena näette tämän kehityksen, joka liittyy tilinpäätöstandardeihin. Tehän korostitte, näitä eri syklejä. Ne pitää ottaa vahvemmin huomioon. Meidän täytyy ottaa paremmin markkina-arvo huomioon ja toimia suhteiden mukaisesti. Ja sitten kun on kyse takeista luoton annossa, niin silloin tietysti markkina-arvon liioittelu saattaa johtaa ongelmia. Eli miten näette tämän kehityksen, jos ajatellaan nyt kirjanpitäjän näkökulmasta? Ja tässä yhteydessä haluaisin myöskin kysyä, kun ajatellaan näitä EFRAKin toimintoja erityisesti näissä teknisissä asiantuntijaryhmissä, joissa käsitellään rahoitus ja muiden alojen henkilöitä rekrytoidaan sinne, onko siinä eturistiriitoja esimerkiksi komission suhteen, kun ajatellaan EUn etujen suojelua, eli miten tässä pitäisi toimia. Kiitos. ja sitten siviiliyhteiskunnan mukanaolo. Was? Niin ensimmäinen kysymys, nämä yritykset. No, tämä on suuri virhe. Mielestäni tämä aikoinaan oli se suuri virhe, että ne on jätetty tilinpäätöksen ulkopuolelle. Se oli erittäin paha periaatteellinen loukkaus. Eli jos nyt katsotaan näitä sidosryhmiä, investoijia, osakkeenomistajia, niin silloin täytyy todeta, että tähän yritykseen saattaa liittyä huomattavia ongelmia. Se sitten pitäisi poistaa. Se nyt ei ole varmaan tulevaisuudessa suuri ongelma, mutta se oli aikaisemmin hyvin merkittävä ongelma. Ja monissa ongelmaissa, mutta myöskin saksankielisissä maissa tätä oli ja siellä, ei, siellä myöskin valvonta petti. Ei olisi pitänyt sanoa esimerkiksi Saksan osalta, että se on pieni alaviite tällaisen yritykseen Irlannissa. Näin ei saa toimia. Sitten tämä tekninen asiantuntijaryhmä, kuten nimikin sanoo, siellä pitäisi olla asiantuntijoita. Ja en nyt tunne yhtään jäsentä tästä ryhmästä, mutta mielestäni ei nyt voida sanoa, että se olisi haitallista tai väärin, että siellä on talousasian tarkastajia tai muita asiantuntijoita, koska kysehän on siitä, että saamme asiantuntevia neuvoja. Ja sitten tämä kansalaisyhteiskunnan osallistuminen, no oikeastaan kun määritellään näitä tavoitteita, mitä haluamme saada aikaan näiden standardien osalta, niin siinä he voivat auttaa meitä. Esimerkiksi European Public Good, miten se määritellään ja rajoitetaan. Mutta mielestäni ei olisi järkevää, jos siellä on vaikka kymmenen jäsentä teknisessä asiantuntijaryhmässä, no itse en laske esimerkiksi itseäni siihen mukaan, eli ei heitä voi korvata pelkästään kansalaisyhteiskunnan edustajilla – elleivät hekin sitten ole asiantuntijoita. Kyllähän kansalaisyhteiskunnassakin on asiantuntijoita, mutta meidän täytyy sitten miettiä, millä tavalla tietyt nyt voidaan korvata. Ähm, niin, te sanoitte, että ES 27 liittyvät ongelmat voidaan poistaa, eli voisitko tästä kertoa ihan lyhyesti? Äh. No tietojeni mukaan ei nyt enää voida toimia niin, että nämä yritykset jätetään kat- standardien ulkopuolelle ja tilinpäätöksen ulkopuolelle. Niin, sitten vihreistä Sven Giegold. Danke, Herr Kiitoksia, puheenjohtaja. Ensinnäkin olen iloinen tästä nimityksestä. Mielestäni tämä nimitys osoittaa yhteisestä menestyksestämme. Viime vuonnahan tämä asia oli monta kertaa esityslistalla ja osa EFRAGin budjetista laitettiin varaukseen. Ja komissio nähtävästi on nyt sitten hyväksynyt sinun nimityksesi ja se on sitten menestys tästä yhteisestä työstä ja olen siitä iloinen. Ja Meillähän on näitä ulkoisia elementtejä ja meidän täytyy nyt miettiä näitä ongelmia, jotka liittyvät Saksan sisarpuolueeseen. Siellähän on myönteisiä ja kielteisiä ulkoisia tekijöitä ja tässä on nyt myönteisiä tekijöitä ja se on todella hienoa. Sen lisäksi mielestäni keskeinen kysymys näiden standardien osalta ja sen osalta, joka liittyy demokraattiseen vastuullisuuteen, niin EFRAC ja ISB ovat esimerkkitapauksia siitä, kuinka paljon demokraatia on globalisaatiossa ja maailmanlaajuisissa instituutioissa. Ja haluaisin tietää, mitä aiot vaikuttaa siihen, että ensinnäkin EFRAGin sisällä on monimuotoista toimintaa ja rakennetta, ja sitten Asiantuntijaryhmässä pitää tietysti olla asiantuntijoita, mutta kaikkien asiantuntijoiden ei tarvitse tulla juuri tältä saralta, koska kirjanpitostandardit eivät kuulu yritysten piiriin, vaan on myöskin kirjanpitostandardeja, jotka kuuluvat koko yhteiskunnalle. Ja meidän täytyy tarvita siihen, että niitä kaikkia sovelletaan. Ja haluaisin kysyä, kun ajatellaan näitä instituutioita ja näitä asiantuntijaryhmiä, Aiotko varmistaa tämän monimuotoisuuden? Ja sitten toisaalta edustus kansainvälisellä tasolla. Ja minua jo ärsyttää tämä esimerkiksi Kiina. Sillä on edustaja ISBssä, mutta häntä ei ole valittu demokraattisesti. Ja en haluaisi, että eurooppalaisia edustajia ei valita demokraattisesti. Eli tässä kohtaa tarvitaan vielä muutoksia jotka menevät oikeaan suuntaan, enemmän monimuotoisuutta, enemmän demokraattista vastuullisuutta. Ja haluaisin kuulla Efrakin kannan tähän. Ja sitten lopuksi vielä, aikooko Efrak pitää kiinni mandaatistaan tulevaisuudessa, eli että se ei puutu muihin asioihin, jotka eivät kuulu näihin standardeihin, vaan ottaako se aikoo ottaa muilta tekijöiltä tämän toimia itselleen esimerkiksi mitä tulee näihin maakohtaisiin verokysymyksiin. Eli EFRAC on kommentoinut asioita, jotka eivät kuulu sille. Eli haluaisin kuulla tästä, mutta ja joka tapauksessa toivotan sinulle paljon menestystä. Kiitoksia varsinkin tästä viimeisestä kysymyksestä. No aluksihan sanoin, että en minä ole mitenkään edistyksessä tehnyt työtä, eli minä Minulla on siellä edessäni paljon uutta. Ja sitten nämä tekniset asiantuntijaryhmät, niin en tiedä, mikä nyt niiden rakenne on. Täytyy katsoa sitä ja ensinnäkin täytyy todeta, että meillä on näitä poikkeusmenettelyitä sen suhteen, miten jäseniä nimetään, onko se kestävää, onko se avointa, onko se järkevää, onko se uskottavaa. Ja sitten, onko tulos sitten sellainen, joka vastaa sitä tärkeyttä, joka tällä siellä Euroopassa on. Ja sitten tietysti jokaisella maalla on oikea lähettää Lontooseen edustaja. Ne maksavat itse nämä kulut ja ehkä pitää vielä odottaa pari vuotta. Esimerkiksi ennen kuin Kiina valitsee oman edustajansa demokraattisella tavalla niin kuin me haluaisimme. No sitten EU. EU ei lähetä edustajia, vaan jäsenvaltiot. Ja tässä kohtaa meidän pitää varmistaa se, että toimitaan demokraattisemmin kuin tähän mennessä. Tämä on tietysti asia, johon mielelläni tartun. Ja sitten mitä tulee EFRAGin mandaattiin, no en nyt ole kuullut, että EFRAK olisi toiminut mandatinsa ulkopuolella, mutta täytyy sanoa, että kun ajatellaan EFRAKia ja parlamenttia, jos meillä on avointa keskustelua tulevaisuudessa, ja jos haluamme sen varmistaa, niin voin kuvitella, että meidän täytyy miettiä uusia alueita. Se on sitten kannanotto, ja siitä pitää sitten jatkaa keskustelua. Last but not least. Kiitoksia. Ja sitten vielä Anemans sitoutumattomista. Meneer Klint, uh, Uh, al mijn respect voor u, u bent dokter in de economie, McKinsey, man. Niin. Arvostan teitä kovasti. Teillä on taloustieteiden tutkintoja, te olette ollut myös parlamentissa jäsenenä. Olette varmasti oikea henkilö oikeassa, oikealla paikalla. Ja teidän varmasti tulee jatkaa tällä samalla reitillä. Minä haluaisin ottaa esille seuraavat asiat. anteeksi nyt tietämättömyyteni, mutta minä en ole pystynyt vieläkään pääsemään jyvälle siitä, miten merkittävä tämä neuvosto on. Miten voimme selittää kansalaisille, että EFRAGia oikeasti tarvitaan, koska on IASB, sitten on myös tuo IFRIC ja tilinpäätösten tulkintakomitea ja niin poispäin. Ja mietinkin sitä, mihin tätä tarvitaan. Varmasti voitaisiin nyt todellakin lukea tätä kertomusta siitä, että IASV, sen, sen standardeja tulkitaan ja EFRAC seuraa näiden standardien toteuttamista unionissa, mutta minä haluaisin pyrkiä selittämään asian kansalaisille, kun meillä on teknisten asiantuntijoiden ryhmää, johtajien neuvosto ja monta muuta. Eli mikä tehtävä varsinaisesti EFRAGilla on? Minä kovasti arvostaisin sitä, että nyt ihan pähkinän kuoressa voisit selostaa, mitä tässä oikein ajate, ajetaan takaa, mikä on suhde Yhdysvaltain näkemykseen, miten tässä palvellaan Euroopan kansalaisia, minkä takia tarvitaan tällaista laitosta ylipäätään. Well, I, I think... Niin minä Mm, mitä minun itseni nyt tulee, niin on aivan ilmeistä, että me emme voi pärjätä enää ilman Efrakia. Siinä tapauksessa me hyväksyisimme diktatuurin IASBltä, jos hyväksymme kaikki, mitä IASB sanoo, mitä standardeita he kehittävätkin, jos me hyväksymme ne ilman omaa sopeutusta eurooppalaiseen tilanteeseen – niin siinä tapauksessa me olisimme täysin riippuvaisia johtokunnasta, joka aikaisemmin on, johon on kohdistunut paljonkin kritiikkiä aikaisemmin ainakin. Nyt minä en näe sellaista mahdollisuutta edes, että voitaisiin olla ilman EFRAKia. EFRAK on eurooppalainen lähestymistapa niin sanotusti, jonka avulla voidaan suoraan vaikuttaa konkreettisiin standardeihin, joita IASB esittää. Ja jos meillä ei olisi tällaista välinettä, niin me voisimme sanoa, että me äh, hyväksymme tämän standardin tai emme. Joten tämä ei ole mitenkään toimiva ehdotus. Ja aikaisemmin, aivan kuten sanoit, äh, äh, me olemme saaneet tukea useimmille ehdotuksille Efratista – Toisaalta taas yhä enemmän näkyy sitä, että on tahtoa ja halua tarvittaessa puolustaa avoimemmin ja suoremmin eurooppalaisia kantoja. Ja tulevaisuudessa varmasti näemme eroja niissä ehdotuksissa, jotka tulevat IASVltä ja sitten mikä se lopullinen standardi on, jota sovelletaan Euroopassa. Ja tämä on myös EFRAKin työn tulosta. Tällä hetkellä en näe mitään ö, mahdollisuutta olla ilman EFRAKia. Ja Maistatin ö, mietinnössä ei sanottu, ö, että kun kerran on IASB, niin minkä tähden tarvitsemme näitä muita järjestöjä. Ei tällaista johtopäätöstä siinä ollut. Kiitoksia Clint, kiitoksia myöskin kollegoille näistä erinäisistä kysymyksistä ja myöskin vastauksista. Nyt täällä on takana aikaisempi kollegaamme sinun ryhmästäsi Olli Schmidt, eli tervetuloa myöskin tänne. Niin tervetuloa Olli. No niin. No pyytäisin nyt, että ne, jotka eivät saa olla kokouksessa suljetun ovin, että he lähtisivät kokoussalista. Eli ainoastaan MEPit, poliittisten ryhmien työntekijät ja valiokunnan sihteeristö saavat jäädä paikalle.